naiset ja herrat, hyvät vieraat. Kaksikymmentäkuusi vuotta sitten Paavi Johannes Paavali toinen puhui Euroopan parlamentissa. Hänen puheensa oli yksi virstan pylväs silloin, kun rautaesirippua purettiin ja Eurooppa alkoi yhdentyä. Tänään te, Paavi Franciscus, puhutte täällä parlamentille, e, jossa on edustajia 88 jäsen, jäsenmaasta ja kansalaisia. He edustavat yli 500 miljoonan kansalaisen edestä. Viimeisten kuuden vuoden aikana Eurooppa on käynyt läpi huomattavan kriisin ja seuraamukset ovat olleet myöskin todella ankarat. Ja tästä on seurannut se, että kansalaiset eivät enää luota toimielimiinsä kansallisella tasolla eivätkä myöskään Euroopan tasolla. Ja tämä luottamuksen menetys on varsin huomattava ollut, mutta ilman luottamusta on varsin hankala kestäväpohjaisesti toimia toimielintenkään tasolla. Ja siksi on tärkeää, että kaikki tekevät hyvää yhteistyötä, että saadaan tämä menetetty luottamus voitettua takaisin. Euroopan unioni ja sen toimielimet ja myöskin katolinen kirkko kulkevat pitkälti tässä yhtä tietä. Luottamuksen, kunnioituksen, yhtäläisyyden, arvot, solidaarisuus ja rauha ovat osa yhteistä tehtäväämme. Euroopan unioni toimii yhdessä ja pyrkii yhtenäistämään, ei erottamaan. Nuorten on varsin hankala löytää paikkaansa yhteiskunnassa, löytää työpaikkaa. Pakolaiset, maahanmuuttajat toivot itselleen ja lapsilleen parempaa tulevaisuutta katastrofialueilta ja sota-alueilta ihmiset pakenevat ja etsivät täältä turvaa ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toisaalta rikkauksien ja mahdollisuuksien epätasainen jakautuminen ja toisaalta ikääntyneiden ihmisten rooli ja konfliktit, sodat naapurialueillamme. Ja tämän lisäksi nämä kaikki muodostavat ja aiheuttavat meille yhteisiä haasteita. Teidän pyhyytenne, teidän sanoillanne on huomattava painoarvo. Ei pelkästään siksi, että olette yli miljardin katolilaisen johtaja, vaan siksi, että sananne koskettavat meitä kaikkia. Ne on suunnattu koskettamaan meitä kaikkia. Ja niillä on merkitystä meille kaikille, koska aiheet, joita tarkastelette, koskettavat meitä kaikkia, koska aiheet ovat luoteltaan universaaleja. Sanoiltanne saamme osvittaa suuntaviivaa silloin, kun muuten ollaan vähän eksyksissä. Toivotte vuoropuhelua, toivotte oikeudenmukaisuutta, vastuunkantoa toinen toisistamme, solidaarisuuden osoittamista, yhdessä kulkemista. Tämä tuo esiin sen, että yhteiset tehtävät on myöskin yhdessä ratkaistava. Meidän on toimittava yhdessä ja yhdessä me olemme vahvempia kuin yksin. Teidän viestinne, sanomanne on varsin eurooppalainen sillä juuri tähän sanomaan pohjautuu koko eurooppalaisen yhdentymisen idea. Ja teidän historianne on eurooppalaista historiaa. Perhe, joka on joutunut lähtemään Euroopasta ja etsimään uutta kotia Etelä-Amerikasta. Tämä on teidän henkilökohtaista historiaanne. Ja näin ollen nyt eh, Paavi on valittu Atlantin toiselta puolelta Hän on palannut tänne takaisin johtamaan kristittyjä. Ja teidän esimerkkinne voi toimia esimerkkinä meille kaikille. Näin toivottavasti me kaikki voimme uudistua. Haluaisin kaikkien kollegoideni nimissä lämpimästi kiittää teitä siitä, että otitte kutsumme vastaan. Euroopan parlamentille tämä on suuri kunnia. On suuri kunnia saada kuulla teidän puhettanne täällä tänään. Olkaa hyvä, Paavi Franciscus. Kiitos. Arvoisa puhemies, hyvät varapuhemiehet, arvoisat parlamentin jäsenet ja henkilöt, jotka toimivat täällä eri tehtävissä täällä hemisyklissä. Rakkaat ystävät, Kiitän teitä, että olette kutsuneet minut käyttämään puheenvuoron täällä toimielimessä, joka on niin perustavanlaatuisen tärkeä Euroopan unionin elämälle. Ja kiitän teitä siitä tilaisuudesta, jotka, jonka tarjoatte minulle kääntyä teidän kauttanne yli 500 miljoonan kansalaisen puoleen, jotka edustavat 28 jäsenvaltiota. Erityisesti olen kiitollinen teille, arvoisa puhemies, näistä ystävällisistä tervetuliaissanoista, jotka minulle osoititte kaikkien tämän täysistunnon jäsenten nimissä. Vierailuni tapahtuu yli neljännes vuosisataa sen jälkeen, kun Paavi Johannes Paavali II kävi täällä. Paljon on muuttunut sen jälkeen Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Enää ei ole toisillensa vastakkaisia blokkeja, jotka tuolloin jakoivat mantereen kahteen. Ja vähitellen on toteutumassa se toive, että Eurooppa, jolla on suvereenit, vapaat toimielimet, jonakin päivänä voisi laajentua niihin mittasuhteisiin, jotka maantiede ja ennen kaikkea historia on sille suonut laajemman Euroopan unionin rinnalla on olemassa kuitenkin monimutkaisempi ja voimakkaassa liikkeessä oleva maailma. Maailma, jossa on yhä enemmän keskinäisiä maailmanlaajuisia yhteyksiä ja sen takia tämä maailma on myös vähemmän Eurooppa-keskeinen. Tämä, tämän laajemman unionin ja vaikutusvaltaisemman unionin rinnalla on kuitenkin yhä enemmän vallalla tällainen mielikuva Euroopasta, joka on vanhentunut ja hieman kasaan puristunut ja joka kokee olevansa vähemmän tärkeässä roolissa ja jota muut katsovat etäältä ja jopa epäluuloisesti. Kun käännyn täällä tänään teidän puoleenne paimenen kutsumuksestani käsin, niin haluaisin osoittaa sanani kaikille eurooppalaisille, ja tämä viestini on toivon ja rohkaisun viesti. Toivon viesti perustuu siihen luottamukseen, että vaikeuksista voi tulla yhtenäisyyden moottori, joka auttaa meitä voittamaan Euroopan kaikki pelot, pelot, joita myös koko maailma tällä hetkellä kokee. Toivon paneminen Jumalaan, joka muuttaa hyvän, äh, pahan hyväksi ja kuoleman eläväksi. On palattava siihen rohkaisuun ja vakaaseen uskoon, joka perustajaisillä oli siitä, että yhdessä toimimisen kyky on äärimmäisen tärkeää, että voitaisiin päästä eroon jakolinjoista ja edistää koko mantereen rauhaa ja yhteyttä. Ja tämän kunnianhimoisen poliittisen projektin keskiössä on usko ihmiseen. Ei niinkään kasta kansalaisena eikä taloudellisena toimijana, vaan inhimillisenä olentona, jolla on transcendentaalinen ihmisarvo. Ja tässä haluan alleviivata sitä läheistä yhteyttä, joka on näiden kahden sanan välillä, eli ihmisarvo ja transcendentaalisuus. Ihmisarvo on avainsana, joka on ollut toisen maailmansodan jälkeisen toipumisen keskiössä. Meidän historiamme, lähihistoriamme erotaan meidät muista sillä, että ihmisoikeus, ihmisoikeudet ja ihmisarvo ovat olleet keskeisessä asemassa syrjinnän ja väkivallan vastaisessa taistelussa, jota tätä kaikkea väkivaltaa on eri vuosisatoin Euroopassa ollut. Ja ihmisoikeudet ovat syntyneet pitkän, pitkän tien tuloksena, kärsimysten ja uhrausten tuloksena, joka on saanut meidät ymmärtävään jokaisen yksilön arvon ja ainutkertaisuuden. Tämä kulttuurinen tietoisuus perustuu ei pelkästään historiallisiin tapahtumiin, vaan ennen kaikkea eurooppalaiseen ajatustapaan, jota on aina luonnehtunut se rikas kohtaaminen erilaisten vanhojen antiikisten lähteiden välillä, lähtien Kreikasta ja Roomasta, kelttisistä ja germaanisista ja slaavisista juurista, aina kristinuskoon asti, jotka ovat muovanneet sitten aikanaan tämän persoonan, ihmisen käsitteen. Tänä päivänä ihmisoikeuksien edistäminen on Euroopan unionin keskeinen tehtävä, jotta ihmisarvoa voitaisiin edistää sekä sisäisesti että hänen suhteissaan muiden maiden kanssa. Kyseessä on tärkeä ja ihailtava tavoite, vaikkakin tänä päivänä on olemassa vielä aivan liikaa tilanteita, joissa ihmisiä käsitellään kuin esineinä jotka, joiden hedelmöitymisen ominaisuudet ja hyödyn voi ohjelmoida ennalta ja jotka voidaan heittää pois siinä vaiheessa, kun heitä ei enää tarvita, koska heistä on tullut heikkoja, sairaita tai vanhoja. Itse asiassa voidaan kysyä, mitä ihmisarvoa on sellaisella ihmisellä, kun hänellä ei ole enää mahdollista, mahdollisuutta ilmaista omia ajatuksiaan tai saanata omaa uskoaan. Mitä ihmisarvoa voidaan nähdä tilanteessa, jossa ei ole oikeuskehyttä, joka olisi selkeä, joka rajoittaisi pakkovoiman käyttöä ja joka asettaisi lain vallan tyrannian edelle. Mitä ihmisarmoa arvoa voi olla miehellä tai naisella, joka joutuu kaikenlaisen syrjinnän kohteeksi. Mitä ihmisarvoa voi olla sellaisella henkilöllä, jolla ei ole ruokaa syötäväkseen eikä vähimmäistoimeentuloa, tai vielä pahenkaa, jolla ei ole työtä, joka antaa hänelle arvon. Ihmisarvon edistäminen tarkoittaa sitä, että tunnustetaan se, että hänellä on luovuttamattomia oikeuksia, joita kukaan ei voi häneltä riistää eikä häneltä voida riistää niitä taloudellisen, et, taloudellisten etujen nimissä. Täytyy kuitenkin kiinnittää, kiinnittää huomiota tässä kohtaa siihen, että ei erehdyttäisi ö, tekemään virheitä, kun tulkitaan väärin ihmisoikeuksia tai käytetään niitä paradoksaalisesti hyväksi. Tänä päivänä näyttää, että yhä enemmän pyritään vetoamaan yksilön oikeuksiin. Ja todellakin, meinasin sanoa individualististen oikeuksien suuntaan. Ja nämä oikeudet häivyttävät ihmiseltä kaikki sosiaaliset ja antropologiset yhteydet. Eli häntä pidetään ikään kuin itse riittoisena yksikkönä, monade tai monatsena, joka on erillisenä yksikkönä muiden yksiköiden keskuudessa. Tällainen ihmisoikeuksien tai tällainen oikeuksien esi- edistäminen ei näytä ottavan huomioon velvollisuuksia. Siinä keskitytään yksilön oikeuksiin ilman, että kiinnitetään huomiota siihen, että jokainen yksilö on myös konte- sosiaalisessa kontekstissa olemassa ja että hänen oikeutensa ja velvollisuutensa liittyvät laajemman yhteisön oikeuksiin ja, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ja katson, että tänä päivänä olisi tärkeää syventää sellaista ihmisoikeuskulttuuria, joka tietoisesti osaisi liittää tämän yksilö, yksilöllisen persoonallisen oikeuden ä, yhteiseen hyvään. Eli me kaikki, jotka muodostumme yksilöistä, perheistä ja erilaisista ryhmistä, jotka yhdistyvät yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Nimittäin jos jokaisen oikeudet eivät ole harmonisessa yhteydessä yhteiseen hyvään, niin silloin päädytään siihen tilanteeseen, että mitään rajoituksia ei ole ja syntyy konflikteja ja väkivaltaa. Kun puhutaan ihmisen transcendentaalisesta arvosta, niin se tarkoittaa sitä, että viitataan hänen luontoonsa, hänen sisäsyntyiseen kykynsä erottaa hyvä pahasta, siihen kompassiin, jonka Jumala on painanut luomakuntansa sydämiin. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että katsotaan ihmistä ei absoluuttina, vaan suhteellisena olentona. Yksi niistä sairauksista, jonka näin Euroopassa tänä päivänä hyvin laajalla levinneenä, on yksinäisyys. Yksinäisyydestä kärsivät henkilöt, joilla ei ole sidoksia. Ja tämä näkyy erityisesti vanhuksissa, jotka usein on hylätty oman onnensa nojaan, mutta myöskin nuorissa, joilla ei ole viitekohtia elämässään eikä mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Tämä näkyy myös lukemattomissa köyhissä, jotka kansoittavat kaupunkinne. Nämä, tämä näkyy myös siirtolaisten sammuneissa katseissa. Siirtolaisten, siirtolaisten, jotka ovat tulleet tänne etsimään parempaa tulevaisuutta. Tämä yksinäisyys on kärjistynyt sittemmin talouskriisin myötä ja sen vaikutukset on, ovat nähtävissä vielä dramaattisten sosiaalisten seurausten siivittämänä. Eli voidaan todeta, että viimeisimpien vuosien aikana Euroopan unionin laajentumisen rinnalla on kasvanut myöskin epäluottamus kansalaisten taholta Euroopan instituutioihin, joita pidetään etäisinä joiden katsotaan laativan sääntöjä, jotka nähdään olevan hyvin kaukana kansojen tarpeista ja niitä saatetaan pitää jopa haitallisina. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Euroopasta on vallalla tällainen väsyneisyyden ja ikääntyneisyyden mielikuva, mummoutunut Eurooppa, joka ei ole enää hedelmällinen eikä elinvoimainen. Ja senpä takia ne suuret ihanteet, jotka innoittivat Eurooppaa, näyttävät menettäneen vetovoimaansa. Ja tekninen byrokratia, joka sen instituutiossa vallitsee, on ottanut vallan. Ja tällaisiin asioihin liittyvät myös tietynlaiset elämäntyörit, jotka ovat egoistisia, kestämätöntä röystäilyä, rikkautta ja jotka eivät useinkaan välitä, jotka eivät useinkaan välitä ympäröivän maailman todellisuudesta, eivätkä varsinkaan kaikkein köyhimmistä. On valitettavaa, että tekniset ja taloudelliset kysymykset ovat poliittisen keskustelun keskiössä sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle antropologisesta suuntautumisesta. Ihmisolennosta on vaarassa tulla yhä enemmän ikään kuin koneen osa, jota käytetään kulutushyödykkeenä. Näin käy, että valitettavan usein, että elämä ei ole että kun elämä ei ole enää hyödyllinen koneen osa, niin tämä elämä heitetään pois. Kuolemansairaat, hylätyt vanhukset ja lapset, jotka tapetaan jo ennen syntymäänsä, ovat esimerkkejä tästä. Se suuri virhe, joka syntyy, kun tekniikan absoluuttinen ylivalta, jonka myötä syntyy sekaannus tavoitteiden ja keinojen välillä, on kertakäyttökulttuurin ja kiihkokulutuksen väistämätön tulos. Ja toisaalta yksilön arvon edistäminen tarkoittaa, että ihmiselämän arvo tunnustetaan. Elämän, joka on syntynyt ilmaiseksi, jota ei voida käyttää kauppatavarana. Te parlamentaarikkojen tehtävässänne olette siinä tilanteessa, että teitä kutsutaan tärkeään tehtävään, joka voi vaikuttaa ehkä vähemmän tärkeältä, mutta teidän tehtävänne on huolehtia haavoittuvuudesta, kansojen ja ihmisten haavoittuvuudesta. Teidän on huolehdittava heikkoudesta, haavoittuvuudesta. Ja se tarkoittaa voimaa ja herkkyyttä yhtä aikaa, taistelua sellaisen funktionalistisen ja privatistisen mallin keskellä, joka väistämättä johtaa tähän kulutus- ja kulttuuriin ja kertakäyttökulttuuriin. Kansan ja yksilöiden heikkoudesta huoleminen, huolehtiminen tarkoittaa sitä, että vaalitaan muistoja ja toivoa. Se tarkoittaa sitä, että ollaan läsnä tilanteissa, joissa ollaan haavoittuvia, marginaalisia ja luodaan uskoa tulevaisuuteen ja ihmisarvoa. No kuinka on mahdollista sitten palauttaa usko tulevaisuuteen niin, että nuorista sukupolvista lähtien on mahdollista löytää jälleen luottamus tähän Eurooppaan, joka on yhtenäinen, rauhallinen, luova, yrittelijäs ja kunnioittaa sekä oikeuksia että huolehtii velvollisuuksistaan. Tähän kysymykseen vastattakseni sallinette, että muistutan teitä eräästä kuvasta. Yksi Rafaelon upeimmista freskoista, joka on Vatikaanissa, esittää niin sanottua Ateenan koulua. Sen keskellä ovat Platon ja Aristoteles. Ensimmäinen osoittaa sormellaan kohti korkeutta, ideoiden maailmaa ja voitaisiin sanoa, että kohti taivasta. Ja toinen heistä osoittaa kädellään eteenpäin, hän ojentaa kätensä eteenpäin maata kohti, eli konkreettista todellisuutta kohti. Minusta tuntuu, että tämä kuvaa oikein hyvin Eurooppaa ja sen historiaa, joka muodostuu jatkuvasta taivaan ja maan välisestä kohtaamisesta, jossa taivas osoittaa avautumista transcendenttiuteen kohti Jumalaa. Ja sitten taas maa edustaa Euroopan käytännön konkreettista kykyä kohdata tilanteita ja erilaisia ongelmia. Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, onnistutaanko nyt löytämään uudelleen tämä elinvoimainen ja erottamaton yhteys näiden kahden elementin välillä. Eurooppa, joka ei pysty enää avautumaan kohti transcendenttiutta on Eurooppa, joka vähitellen on vaarassa menettää sielunsa ja myöskin sen humanistisen hengen, jota se rakastaa ja puolustaa. Kun lähdetään liikkeelle siitä tarpeesta, että avaudutaan kohti transcendenttiutta, niin haluan tältä pohjalta korostaa ihmisen keskeisyyttä, joka muuten jää hetken muotioikkujen ja valtataisteluiden armoille. Ja tässä mielessä pidän perustavanlaatuisen tärkeänä sitä perintöä, jonka kristinusko on jättänyt menneisyydessä tämän mantereen sosiokulttuuriselle muodostumiselle, muodostumiselle. Vaikkakin ja, ja erityisesti sille, mitä se voi antaa Euroopan tulevaisuudelle ja sen kasvulle. Tämä panostus, tämä myötävaikutus ei vaaranna valtioiden maallisuutta eikä unionin toimielinten riippumattomuutta, vaan se rikastaa niitä. Nämä ihanteet, rauha, subsidiaarisuus ja keskinäinen solidaarisuus, humanismi, joka perustuu ihmisarvoon, ovat niitä keskeisiä asioita. Ja sen takia haluaisin muistuttaa uudelleen, että pyhäistuin ja katolinen kirkko eurooppalaisen episkopaalisten konferenssien komissionsa kautta on halukas jatkamaan a- a- rikasta avointa dialogia Euroopan unionin toimielinten kanssa. Olen myös vakuuttunut siitä, että Eurooppa, joka pystyy arvostamaan uskonnollisia juuriaan ja joka osaa ottaa käyttöön sen rikkauden ja potentiaalin, mikä niissä on, on immuunimpi sellaisille ääriliikkeille, jotka lainehtivat tämän päivän maailmassa. Ja myöskin siinä ihanne tyhjössä, joka täällä länsimaissa vallitsee, koska tämä tarkoittaa Jumalan unohtamista, hänen palvontansa unohtamista, ja tämä luo väkivaltaa. Non possiamo qui. Tässä yhteydessä on myöskin muistettava kaikki ne vääryydet ja vainot, joita tehdään ja kohdistetaan päivittäin uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan ja myöskin kristittyjä yhteisöjä kohtaan <coughs> monissa osissa maailmaa barbaarinen väkivaltaisuus kohdistaa, eh, kohdistuu moniin ihmisiin ja heitä voidaan käyttää eh, orjina, heidät voidaan eh, murhata ja jopa polttaa elävinä. Ja tästä hilje, ollaan ihan hiljaa varsin häpeällisellä tavalla. Euroopan unionin mottona on moninaisuudessaan yhtenäinen, mutta tämä yhtenäisyys ei kuitenkaan tarkoita poliittista ja taloudellista ja kulttuurista yhdenmuotoisuutta. Itse asiassa todellinen yhtenäisyys nimenomaan syntyy moninaisuudesta ja rikkaudesta jonka tämä muodostaa niin kuin perhe. E, perheen eri jäsenet e, voivat olla jokainen omanlaisensa ilman pelkoa. Samoin Euroopankin tulisi voida olla tällainen kansojen Eurooppa, jossa eh, jokainen tuntisi olevansa lähellä toimielimeä eh, ja ymmärtäisi, että ne ovat valmiit tukemaan sitä ideaalia yhtenäisyyttä, joka hyvänä pidetään. Ja tällöin myöskin kunnioitetaan eh, perinteitä ja toisaalta kunnioitetaan historiaa ja omia juuria. Näin on mahdollista vapautua siitä manipuloinnista ja turhasta pelosta, jota on ilmennyt kun ihminen laitetaan keskiöön, niin se tarkoittaa erityisesti sitä, että hän vapaasti voi ilmaista oman luovuutensa, näyttää omat kasvonsa sekä yksilötasolla kuin myöskin kansakunnan tasolla. Ja kun tarkastellaan jokaisen omaluo, omalaatuisuutta, se juuri muodostaa suuren rikkauden, joka voi palvella meitä kaikkia. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unionin perusrakenne pohjautuu nimenomaan solidaarisuuteen ja subsidiarisuuteen siten, että on mahdollista kulkea yhteistä työtä toisensa luottaen. Ja tämä erityistyyppinen yhtenäisyys, se on mahdollista, mutta hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, se aiheuttaa myöskin haasteita. <clears throat> On tärkeää, että pidätte elävänä Euroopan kansojen demokraattisuuden. On ihan totta, että globaalinen kehitys eh, helposti iskee myöskin demokraattisiin rakenteisiin ja niiden elinvoimaisuuteen. Ja tärkeää on, että tämä ymmärretään myöskin poliittisissa rakenteissa, sillä muutoin saattaa syntyä riski, että eh, vain sanoja on ja kaikki ideat toteutetaan vain sanojen tasolla, mutta varsinaisesti demokratia ei toteudu, vaan ainoastaan asioista politikoidaan. Jos halutaan, että Euroopassa demokratia demokratia todellakin pysyy hengissä ja elossa, on tärkeää, että mietitään, eh, miten puuttua erityyppisiin tilanteisiin, esimerkiksi kuinka huomioida eh, totalitaarinen eh, kehitys ja kuinka toisaalta ymmärtää, että on tuettava myöskin ajattelun merkitystä ja eettisiä arvoja. Jos halutaan, että demokratia säilyy elinvoimaisena, niin tällöin puhutaan todellakin haasteesta tänä historiallisena hetkenä. Ja on tärkeää, että eh, osataan eh, puuttua asioihin siten, että tällaiset monikansalliset, eh, ei-universaalit menettelyt eivät onnistu heikentämään tärkeitä rakenteita. Tämän tyyppisten haasteiden edessä Eurooppa on. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö edelleenkin ymmärrettäisi sitä, kuinka tärkeässä roolissa yksilö ja ihminen on. Ja on tärkeää tähän panostaa ja luoda sellainen kasvuympäristö, jossa ihminen voi kehittyä ja tuoda lahjansa hyvin esiin. Ja ilman muuta tällöin on tärkeää puhua koulutuksesta ja myöskin perheestä. Sehän luo tärkeän kasvuympäristön, kun ajatellaan myöhempää integroitumista yhteiskuntaan. Yhtenäinen perhe on erittäin tärkeä ja sisältää peruselementit. Ne peruselementit, joita toiveikas tulevaisuus tarvitsee. Ilman tällaista yhtenäisyyttä on kuin rakentaisi hiekkaan ja tästä seuraa vakavia yhteiskunnallisia seuraamuksia. Toisaalta, jos halutaan painottaa perheen merkitystä, niin se ei pelkästään anna toivoa tuleville sukupolville, vaan on hyvä asia myöskin, kun ajatellaan iäkkäämpää väestöä, väestön osa, joka varsin usin elää yksin siksi, että enää tällaista perheyhteisöä ei ole, joka olisi valmis tukemaan iäkkäämpiä perheenjäseniään. Perheen lisäksi myös opinahjot ovat tärkeässä roolissa, koulut ja yliopistot, opiskelusta, kun puhutaan, ei tule puhua pelkästään teknisestä osaamisesta, vaan on erittäin tärkeää, että pyritään siihen, että saadaan aikaan kokonaisvaltaista ihmisen kasvua. Nuoret tänään haluavat saada sopivan koulutuksen, eh, sellaisen, joka mahdollistaa hyvän tulevaisuuden eikä pettymyksiä tulevaisuudessa myöskin eh, Euroopan luovat mahdollisuudet ovat varsin moninaiset eri tieteen saroilla, eikä näitä kaikkia ole hyödynnetty vielä parhaalla mahdollisella tavalla. Voidaan ajatella esimerkiksi vaihtoehtoisia energialähteitä, joiden kehittäminen olisi hyödyllinen myöskin ympäristöä ajatellen. Eurooppa on aina eh, edesauttanut ja kehittänyt eh, asioita ekologiselta kannalta. Maapallo tarvitsee tämän tyyppistä tukea ja jokaisen tulee oma henkilökohtainen vastuunsa tästä kantaa. Jumalan eh, luomakunta, sitä meidän kaikkien on tuettava ja sen säilymistä ylläpidettävä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee hyödyntää hyvin kaikkia sitä, mitä meille on annettu. On muistettava myöskin se, että emme ole isäntiä, vaan olemme hyvän hoitajia ja meidän on tämä ymmärrettävä ja arvokkaasti toimittava. Vaikkakin varsin usein olemme joutuneet siihen ansaan, että haluamme vain omistaa, hyväksi käyttää, manipuloida ja väärinkäyttää. Eli emme kunnioita, emme pidä huolta, emme ymmärrä, että kyseessä on lahja, jonka olemme saaneet. Ympäristön kunnioittaminen tarkoittaa e, ei pelkästään sitä, että vältytään väärinkäytöksiltä, vaan myöskin se tarkoittaa sitä, että ympäristöä käytetään hyvin tarkoituksiin. Tässä mieleeni tulee esimerkiksi maataloussektori, joka on tärkeä e, tuottaessa elintarvikkeita ihmisille. On aivan ähm, hyväksymätön tosiasia, että miljoonat maailman ihmiset edelleenkin kuolevat nälkään, kun me taas heitämme hukkaan hyvää käyttämätöntä ravintoa. Tämän lisäksi luonnon kunnioittaminen on muistutus siitä, että ihminen itsekin on perusosa osa luontoa. Ympäristö, ekologian lisäksi on erittäin tärkeää eh, huomioida myöskin humaniekologia, ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että on ymmärrettävä, kuinka tärkeää on yksilöä kunnioittaa. Toinen seikka, joka johtaa eh, ihmisen kasvuun, liittyy työn arvoon ja työn arvostukseen. On tärkeää uudelleen huomata työn arvo ja mahdollistaa ihmisille hyvät työolosuhteet. Tämä tarkoittaa ensinnäkin Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tarkastellaan näitä uusia mm, markkinajoustavuustilanteita, mutta samassa yhteydessä mahdollistaan kuitenkin riittävä vakaus ja varmuus työtä tekevälle, joka on erittäin tärkeää, jos halutaan mahdollistaa työntekijän oma kasvu. Tämä toisaalta tarkoittaa sitä, että luodaan sellaiset sosiaaliset puitteet, jotka eivät pohjaudu ihmisten riistoon, vaan mahdollistavat sen, että työntekijä työnteon kautta henkilö voi toimia hyvin, voi perustaa perheen ja pitää huolta lapsistaan. Tämän lisäksi on tärkeää yhdessä tarkastella maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Emme voi hyväksyä sitä, että Välimerestä on tulossa suuri hautausmaa. alukset, jotka päivittäin saavuttavat Euroopan rannikon. Niissä matkustaa ihmisiä ja naisia, jotka tarvitsevat hyvää vastaanottoa ja apua. Vastavuoroinen tuki EU:ssa on tärkeää tässä asiassa, sillä muutoin saatetaan eh, kehittää eh, liian yksipuolisia ratkaisumalleja tähän ongelmaan, sellaisia, joissa ei ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä huomioida. Ja nämä sitten omalta osaltaan puoltavat orja työvoiman käytön mahdollisuutta. Eurooppa voi puuttua näihin maahanmuuton ongelmiin, jos se ymmärtää, mikä on sen oma kulttuurinen identiteetti ja toisaalta ymmärtää luoda sellaisen lainsäädännön, joka tukee eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia ja toisaalta mahdollistaa hyvän maahanmuuttajien vastaanoton. Poliittisten ratkaisujen tulee olla oikeanlaisia, rohkeita, konkreettisia, sellaisia, että osataan tukea lähtömaiden sosiopoliittista eh, kehittymistä ja tällä tavalla voidaan puuttua näihin ongelmien syihin. On todella tärkeää puuttua syihin eikä pelkästään pyrkiä hoitamaan seurauksia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Oman identiteetin ymmärtäminen on tärkeä asia, jos haluaa voida käydä vuoropuhelua niiden maiden kanssa, jotka ovat halukkaita liittymään Euroopan unionin tulevaisuudessa. Ajattelen varsinkin Balkanin alueen maita, joille Euroopan unionin liittyminen voi olla tärkeä asia myöskin rauhan kannalta tarkastellen, koska tämä alue on suuresti kärsinyt aikaisemmista konflikteistaan. Tietoisuus omasta identiteetistä on tärkeää kun halutaan olla myös muiden naapurialuemaiden kanssa yhteistyössä, varsinkin Välimeren alueella. Monet näistä maista ovat ähm, suurten sisäisten konfliktien kourissa ja fundamentalismi ja kansainvälinen terrorismi aiheuttaa myöskin kovia paineita. Lainsäätäjinä teidän tehtävänne on pyrkiä tukemaan ja kasvattamaan eurooppalaista identiteettiä, jotta kansalaiset uudelleen löytävät luottamuksen Euroopan unionin toimielimeen ja että kaikki tapahtuu rauhan ja ystävyyden hyvässä hengessä. Kaikkihan tietävät, että mitä enemmän mahdollistetaan ihmisen oman potentiaalin kasvattamista, sitä suuremmaksi kasvaa myös hänen oma vastuunsa toimia yksilönä ja kollektiivisesti. Ja tämä on tärkeää. On tärkeää, että tämän hyvän hengen Eurooppa jälleen löytää anonyymi kirjailija kirjoitti aikoinaan. Hän sanoi, että kristityt edustavat maailmassa sitä, mikä ihmiselle, ihmisruumiille on sielun merkitys. Sielun merkitys on erittäin tärkeä. Se tukee ruumista, se tukee tietoisuutta ja se tukee myöskin historiallista muistia. On voitava oppia omista virheistä ja ajatuksena tulee voida olla pyrkiä eteenpäin, pyrkiä tukemaan hyvää. Meillä on kauniita kaupunkeja, niitä on tuettava ja myöskin moninaista hyväntekeväisyystyötä tehdään ja näitä monet yhteisöt harjoittavat. Tämä historia, sitä on kirjoitettava vielä lisää. Tämä liittyy tule- tähän hetkeen, mutta myöskin tulevaisuuteemme. Se liittyy omaan identiteettiimme. Eurooppa tarvitsee sellaiset kasvot, jotka mahdollistavat kasvun ja toisaalta perustaja isien hengessä on toimittava luottamuksen, yhteistyön ja rauhan hengessä. Hyvät edustajat, nyt on tullut hetki, jolloin meidän on yhdessä luotava sellainen Eurooppa, joka ei pelkästään pyöri talouden ympärillä, vaan ymmärtää ihmisen hyvyyden ja pyhyyden arvon. sellainen Eurooppa, joka rohkeasti kohtaa oman menneisyytensä ja luottavaisin silmin katsoo tulevaisuuteen ja ymmärtää, että tältä pohjalta voidaan kaikki toiveet toteuttaa. Tällä hetkellä tarvitaan sellaista ajatusta Euroopasta, joka mahdollistaa sen tärkeän roolin. Eri aloilla on ymmärrettävä, mitä merkitystä Euroopalla on, kun puhutaan tieteestä, taiteesta, musiikista, erilaisista inhimillisistä arvoista. Euroopan on tuettava ihmistä ja Euroopan on voitava kävellä turvallista polkua pitkin sellaista, joka palvelee ihmiskuntaa kokonaisuudessaan. Kiitos. Kiitokset hyvät naiset ja herrat. Ja nämä aplodit osoittivat sen, että Pavi Franciscus puhui, uskonpa, uskallanpa sanoa, vetoavasti teihin kaikkiin vetoavasti. Olemme kiitollisia teille näistä sanoista, olemme kiitollisia tästä rohkaisusta rohkaiseviahan sananne olivat. Eh, puhuitte siitä, eh, mihin suuntaan eh, on menty Euroopan unionissa ja toisaalta sanoitte, mitä kannattaa tehdä, jos halutaan hyvin edetä tästä eteenpäin saimme hyviä vinkkejä teiltä. Haluan lämpimästi kiittää teitä koko Euroopan parlamentin nimissä ja totean, niin kuin jo alussa totesin, olette eh, sellainen henkilö, joka antaa hieman suuntaa aikana, jolloin suunta monilta on kadoksissa. Ja vielä kerran lämpimät kiitokset, että tulitte vieraaksemme ja lämpimät kiitokset teille, hyvät kollegat, että kunnioititte eh, pyhän isän läsnäoloa eh, omalla läsnäolollanne täällä. Uskon, että meillä on paljon yhteistä tehtävää ja tässä voimme todellakin ottaa oppia siitä, mitä Paavilta juuri kuulimme. Kiitokset.